yk neuvoston ja komission julkilausumista, jotka liittyvät Montenegro koskevan vuoden 2015 kertomukseen. Rova Enish Plechard saa jälleen kerran puheenvuoron. Olkaa hyvä neuvoston puolesta. Kiitoksia jälleen kerran puhemies. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä te olette osallistunut rakentavalla tavalla Montenegron liittymisprosessissa ja neuvotteluissa. Esittelijä on erityisesti ansioitunut. EU ja Montenegro ovat ylläpitäneet hyvää vauhtia päällä ja viime joulukuussa neuvosto oli ilmaisi tyytyväisyytensä parannuksiin erityisesti oikeusvaltion periaatteiden vakiinnuttamisessa ja uusien instituutioiden Ähm, rakentamisessa. Olemme myös kiinnittäneet tyytyväisenä huomiota äh, Montenegron, huomiota Montenegron rooliin alueellisen, alueellisena toimijana. Me äh, olemme myös kiittäneet Montenegroa ulkopoliittisissa äh, yhteyksissä, erityisesti siinä, että se on asemoitunut EUn linjoille ulkopolitiikassa. Meillä on vielä lukuja, joista täytyy liittyy tai jotka voidaan avata liittymiskokouksessa joulukuussa. Silloin avoimien lukujen määrä on 22-35. Meidän täytyy vielä kertaalleen korostaa oikeusvaltion periaatteiden tärkeyttä. Sehän on asia, joka on EUlle tärkeä arvo ja myös liittymisneuvotteluiden läpikulkeva mm, tärkeä teema. Eli neuvottelut edelleenkin ovat riippuvaisia tämän alueen edistyksestä. Neuvosto on myös ilmaissut jälleen kerran sen, kuinka tärkeää on, että koko oikeusvaltion periaatejärjestelmä osoittaa, että korruption torjunnassa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa saadaan aikaan edistystä. On myös tärkeää saada aikaan sellaisia uudistuksia, jotka johtavat siihen, että nämä väliaikaiset niin kutsutut benchmarkit, vertailukohdat mm, täyt, tulevat toteutetuiksi. Ähm, neuvosto on samaa mieltä kuin te päätöslauselmassanne e, sitä, että Montenegron täytyy jatkossakin toimia ilmaisunvapauden ja lehdistönvapauden äh, toteuttamiseksi. Hallinnon uudistuksia täytyy nopeuttaa ja, ja maan täytyy myös parantaa liiketoiminnan edellytyksiä. Päätöslauselma otetaan huomioon myös monia muita huolenaiheita. Ne vastaavat myös komission edistyskertomuksen löydöksiä. Kun Montenegrossa parlamenttivaalit lähestyvät, niin toivon, että uusi laki saadaan paikalleen mahdollisimman pian. Me olemme tietoisia siitä, että Montenegrolla on tällä hetkellä hankala poliittinen tilanne. Tämä saattaa estää niitä uudistuksia, joihin on ryhdytty. Joten on tärkeää muistuttaa siitä, että kaikkien poliittisten puolueiden täytyy osoittaa vastuullisuutta ja lähteä rakentavaan keskusteluun parlamentin kanssa. Sehän on kaikkein tärkein foorumi tässä yhteydessä. Ja nyt me laskemme hallituksen varaan ja opposition varaan, jotta ne voivat tehdä yhteistyötä, eikä vähiten siksi, että Montenegron kansalaisten vaatimuksiin vastataan. Julkinen, suuren yleisön luottamus on sekin tärkeää. Luottamus valtion instituutioihin ja poliitikkoihin. Kestävä ja rakentava yhteistyö on oleellista, jotta voimme pitää kiinni niistä poliittisista sitoumuksista, joiden avulla voimme vielä puuttua auki oleviin haasteisiin niin, että saamme tätä reformiagendaa eteenpäin ja neuvottelut ovat menestyksekkäät. Vuoropuhelu ja osallistaminen ovat erittäin tärkeitä asioita, niistäkin puhutaan päätöslauselman luonnoksessa ja haluan korostaa, että tämä on erittäin tärkeää, että tämä viesti välitetään myös montenegrolaisille tässä yhteydessä Euroopan parlamentti on kyllä kantanut tärkeän korrenkekoon, kun on haluttu vakautta. Ja tämä vakautta <clears throat> koskeva komitea on erittäin tärkeä. Ja hyvä puhemies, haluaisin vielä sanoa, että kun katsomme eteenpäin, niin toivomme, että siellä näkyy edistyksen tien jatkuminen. Kiitoksia. Komission puolesta puhuu komission jäsen Haan. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies. Arvoisa ministeri, arvoisat jäsenet, haluan kiittää kutsusta keskustelemaan parlamentin Montenegro-päätöslauselmasta. Haluan myös käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni Montenegro-esittelijää Kinnokia hänen hyvin tasapainoisesta kattavasta tekstiluonnoksestaan, joka heijastelee oikein hyvin komission Montenegro-edistyskertomuksen päätelmiä 2015. Näin äh, liittymisneuvottelujen avaamisesta on kulunut neljä vuotta, ja niin kuin päätöslauselmassanne toteatte, äh, Ministerit neuvottelevat 22 äh, luvusta, josta kaksi on nyt äh, päätetty. Äh, oikeusvaltio on kaikkein tärkein asia ja ensimmäiset askeleet uudistusten tiellä on otettukin, on hyväksytty lainsäädäntöä ja perustettu toimielimiä. Niin kuin äh, myös totesitte kuitenkin ja niin kuin komissio marraskuisessa kertomuksessaan totesi, äh, tämä ei ole äh, kokonaiskuva. Tästä kuvasta puuttuu vielä se, että todellinen oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen kentällä ei vielä ole tosiasia korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on puutteellista. Ja Potkoritsassa itse asiassa tänään on oikeusvaltio tapaaminen ja viime viikolla kun pääministerin tapasin, onnittelin häntä siitä, että mä on kutsuttu Naton jäseneksi. Samalla totesin, että kun maa kaiken kaikkiaan edistyy, siirrymme hyvin ratkaisevaan vaiheeseen liittymisneuvotteluissa juuri myös oikeusvaltioalalla. Meidän on nähtävä Montenegrolta 23 ja 24 lukuihin liittyvää todellista mm, uudistusta ja täytäntöönpanoa. Ja tämä paitsi hyödyttää näitä liittymis, liittymisneuvotteluja, tarjoaa myös luottamusta oikeusvaltiojärjestelmään, läpinäkyvyyteen äh, ja perusoikeudet, kuten vaikkapa omistajuusoikeus, ovat aivan ehdottomia edellytyksiä investointien saamiselle ja näin kilpailukyvyn parantamiselle ja kasvun ja työpaikkojen luomiselle. Näin ollen mielelläni puhunkin liittymisprosessista enkä niinkään neuvotteluista, koska kyse on kehityksestä, maan kehittymisestä kohti äh, EU-jäsenyyttä. Teemme myös työtä, yhteistyötä Montenegron kanssa maan kilpailukyvyn vahvistamiseksi taloudellisen vuoropuhelun kautta. Olemme keskittyneet eri alojen uudistuksiin, muun muassa koulutusalan, työmarkkinoiden, yrittäjyysympäristön ja niin edelleen uudistuksiin. Ja olemme antaneet Montenegrolle neuvoa siitä, mitä tulee tehdä myös näiden vertaisarvojen suhteen. Ja erityisesti kun puhutaan Euroopan unionin lainsäädännön käyttöön otosta, vaikkapa kilpailu, ilmastonmuutos ja ympäristöalalla. Sitten poliittinen tilanne Montenegrossa. Poliittinen vuoropuheluhan käynnistettiin joulukuussa, mutta jäädytettiin 19. helmikuuta ilman sopimusta. Siitä huolimatta, että sopimusta poliittisten johtajien välillä ei ole äh, hallit, sellaisen hallituksen perustamisesta, äh, joka on luottamuksen arvoinen, niin kyllä prosessi jatkuu. Tänä vuonna Montenerossa toimitetaan äh, paikallisvaalit sekä parlamenttivaalit ja toimielinten on voitava toimia, jotta vaalit saadaan järjestettyä uskottavalla tavalla. Ja tämä on tietenkin äh, Montenegron poliittisten vallankäyttäjien vastuulla huolehtia tästä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Nyt äh, kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuoroja. Ensimmäisenä puhuu edustaja Tanok Eisa-ryhmän nimissä. 2016. Kiitos puhemies. Vuosi 2016 otetaan tärkeä vuosi poliittisesti Montenegrolle. Sen kymmenes itsenäisyyspäivä lähestyy. Samalla maa ei pelkästään valmistaudu parlamenttivaaleihin, niin ikään se aloittaa tärkeitä neuvotteluita, jotka liittyvät sen mahdolliseen NATOon liittymisen siinäkin, kun NATO viime vuonna äh, lähti sille kutsun tulla mukaan neuvotteluun. Montenegro edistyy hyvin. Se on tavannut 22 neuvottelulukua. 23-24 ovat niistä kaikkein tärkeimmät Vuonna 2016 avataan uusia neuvottelukappaleita ja toivottavasti lisää kappaleita saadaan suljettua väliaikaisesti. Sekä komission kertomus että päätösasema huomattavat, että korruptio järjestänyt rikollisuutta on edelleenkin merkittäviä ongelmia, mukaan ottaen median vapauteen liittyvät ongelmat. Tilanne kuitenkin edistyy jatkuvasti. Enemmän on setettu syytteeseen ihmisiä korkean tason korruptiosta ja erityissyytteen virasto on pikkuhiljaa asettautumassa ja aloittamassa työtään. Korruption vastainen virasto perustettiin ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna. Tämä on hyvä merkki. Valtion resursseja käytetään nyt näiden ongelmien ratkaisemiseen. Tietystikin joitakin huolia edelleenkin, jotka liittyvät hallinnolliseen kapasiteettiin tällaisten instituutioiden osalta ja niin rahoittamisen osalta. Näihin täytyy tietystikin puuttua näihin ongelmiin. Meidän täytyy olla edelleenkin tietoinen siitä, että rahoitusrajoitteet ovat erittäin tiukat pienessä maassa, kuten Montenegrossa. Se on erityisavustusta Slovenialta ja Kroatialta, jotka ovat entisiä Jugoslavian osavaltioita, mutta nyt ei on jäseniä. Montenegro on ollut loistava esimerkki siitä, kuinka se on pystynyt mukauttamaan ulkopolitiikkaansa yhteisön ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Se on pystynyt pätevästi tekemään yhteistyötä näissä kysymyksissä kumppaneiden kanssa. Montenegro on urhea. Se on täysin sitoutunut EUn sanktioihin Venäjää vastaan sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin itseensä huolimatta sen taloudellisista suhteista maahan, tekee yhteistyötä EUn kanssa taistellakseen jihaditerroristeja vastaan. Ja kun katsomme tulevaa vuotta ja kansas, kansansäädöstä, jotka liittyy Naton jäsenyyteen, minun kantani esittely on täysin selkeä. Minä uskon, että tämä on Montenegron oma sisäinen asia. Tämä on asia, johon meidän EU ei pitäisi puuttua. Tämän sanattuna toteaisin, että meidän täytyy varoa tätä keskustelua ja sitä vaikutusta, joka sillä voi olla koko Montenegron kannalta. Lyhyesti sanottuna olen erittäin tyytyväinen päätöslauselmaan, joka on edessänä tänä päivänä. Olen iloinen siitä, että me voimme tehdä, tehdä rakentaa yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa asian setymiseksi valiokunnassa. Montenegro on hyvä tarina, hyvä esimerkki koko länsi kannalta. Maahanmuuttokriisi kuitenkin on tuonut koko länsi alueen huomion kohteeksi. Montenegro nähdään tässäkin yhteydessä yhä enemmän ja enemmän vakauden valonpilkahduksena. Kiitoksia, Sarosi Kovatsov, minuutti. E, Kiitoksia puhemies, arvon ministeri, arvon komissaari. Haluan kiittää Sanokia hyvästä yhteistyöstä. Me olemme usein määrittäneet tai määritelleet Montenegron menestystarinaksi, mutta viime päivinä olemme nähneet väkivaltaa kaduilla sen jälkeen, kun siellä oli epäluottamuslause äänestys. Tämän äänestyksen jälkeen oppositio vaati ähm, varhennettuja vaaleja. Ja nyt itse asiassa vaaditaan jopa sanktioita Venäjää vastaan. Mietinnössä kuitenkin verotaan Montenegroa olemaan samalla linjalla ulkopoliittisesti EUn kanssa, ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. Meidän täytyy tukea Montenegroa niin, että se pysyy tällä euroatlanttisella raiteella kansalaiset eivät saa jäädä muiden intressien ikeeseen. Andrulakis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Montenegro on Länsi-Balkanin maista yksi kaikkein lähimpänä jo Euroopan unionia viime vuonna saatiin aikaan hyvin paljon edistystä. 22 avatusta luvusta kaksi on jo neuvoteltu valmiiksi. Nyt ajat ovat Montenegrolle kriittiset. Vaalit toimitetaan tämän vuoden aikana ja toivomme, että tämä tulee johtamaan myönteiseen poliittiseen ilmapiiriin. Maa on aina saanut tukea ja tukea sille, että neuvottelut etenisivät EUn kanssa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että maassa on hiukan tällaista uudistusväsymystä. Se ei saa syntyä esteeksi etenemiselle. Haluamme julkishallinnon alalla, oikeuslaitoksen riippumattomuuden alalla, korruption torjunnan alalla sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla toimia. Lisäksi haluamme toimia vero kierron alalla ja valtavien sosiaalisten erojen torjumiseksi. Maassa on edelleen erittäin paljon vakavaa köyhyyttä ja työttömyyttä. Nyt Montenegro on liittymässä Naton jäseneksi, mutta tekisin selväksi, että me emme vastusta sitä, että Montenegro liittyy NATO:n, niin kuin jotkut täällä väittävät, maat päättävät itse NATO-jäsenyydestään ulkopuolista sekaantumista asiaan ei kuulu. Emme kuitenkaan hyväksy sitä, että nämä kaksi hyvin erilaista menettelyä sekoitetaan toisiinsa. Nyt puhutaan Montenegron EU-lähenemisprosessista. EUn äh, NATOon liittyminen on täysin eri asia. EUn ja NATOn tavoitteet ovat täysin erilaiset. Näitä kahta ei saa liittää toisiinsa. Mm, jos näin tehdään, vesitetään tätä äh, Montenegron lähentymistä Euroopan unioniin. Olemme tehneet tarkistuksenkin. Kiitos. Mr. Rados, two minutes. Edustaja Rados, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Najprije bih želio čestitati i zahvaliti gospodinu Tenoku Kiitoksia puhemies. Sallin ette, että onnittelen edustaja Tänäkiä ja kiitän häntä hänen mietinnöstään. Se oli erittäin kattava tilannekatsaus Montenegron tilanteen osalta. Montenegro on maa, joka kaikkein eniten on edistynyt kuudesta länsi maasta. Vaikka se on pieni maa, sillä voi olla suuri myönteinen vaikutus koko Länsi-Balkanin alueella, erityisestikin kun on kyse Kosovosta ja Bosnia-Herzegovinasta. Mietintö on kaiken kattava ja siinä on monia tärkeitä elementtejä. Olen komission jäsen Haanin kanssa samaa mieltä siitä, että nyt on kyseessä käännekohta Montenegrossa kriittinen hetki. Montenegron on tullut aika osoittaa, osoittaa, että jotkut tietyt tärkeät asiat on nyt toteutettu käytännössä ja edistystä on saatu aikaan ruohonjuuritasollakin, kun on kyse esimerkiksi vähemmistön oikeuksista, korruption vastaisesta taistelusta ja oikeusvaltion periaatteesta. Kaikkein tärkeintä minun nähdäkseni Montenegron kannalta ovat tulevat vaalit. Maa on jo lähtökohtaisesti hyvin pitkälti jakautunut. Suuri osa tai hyvin paljon asukkaita vastustaa koko maan olemassaoloa. Mikäli halutaan, että vaaleista tulee vapaat ja oikeudenmukaiset merkittävät poliittiset puolueet, mikäli asettavat kyseenalaiseksi vaalien tulokset, tämä vaarantaa maan tulevaisuuden ja integraation kohti Euroopan unionia. Mikäli vaalit ovat menestyksekkäät, sen tie kohti Eurooppaa on helpompi. Mikäli käy päinvastoin. Tilanne vaikeutuu. Vetoisinkin, että komissio huolisesti valvoo vaaleja. For one minute and a half. Gracias, señora presidenta. Celebramos... Kiitoksia puhemies. Eh, Montenegro on edistynyt eh, moneltakin osin, niin kuin täällä on todettu. Kuitenkin eh, olemme kriittisiä sen suhteen, että tässä mietinnössä halutaan liittää EU jäsenyys NATO-jäsenyyteen. Ei voi olla niin, että NATO-jäsenyys jotenkin vahvistaisi vakautta alueella päinvastoin. Me katsomme, että tämä prosessi militarisoi ja epävakauttaa aluetta Länsi-Balkanilla ja maassa itsessään. Lisäksi pyydämme parlamenttia pohtimaan sitä, että että Montenegron suuri yleisö on hyvin jakautunut NATO-jäsenyyden suhteen. He haluavat päättää itse. Tätä kutsutaan demokratiaksi. Poliittinen ryhmämme vastustaa myös yksityistämisprosessia, joka on liitetty tähän EU-jäsenyysprosessiin, koska yksityistämiseen liittyy niin monia ongelmia sosiaalisia ongelmia. Yksityistäminen vaikuttaa kielteisesti EU-kansalaisiin ja näin ollen ei valtioita, jotka haluavat EU-jäseniksi, voi pakottaa yksityistämään valtion yrityksiä. Haluamme tukea Montenegroa sen pyrkimyksissä korjata suuria ongelmia, joita maassa on. Oikeusvaltio, demokratia, rikollisuuden torjunta, ilmaisuvapaus, tiedotusvälineiden vapaus ja toimittajien vapaus ovat tärkeitä asioita. Kiitos. Kiitos. Edustaja Lunacek, yksi minuutti. Thank you, Chair. Commissioner, Council. Kiitos puhemies komission sen neuvoston edustaja. Montenegro on jo menestystarina. Sen tiellä kohti Eurooppaan tapahtunut edistystä. Voisin kiittää edustaja ja tasapainoisesta ja hyvästä mietinnöstä, jossa hyvin pitkälti painostetaan järjestäytyneen rikollisuuden korvattavasta taistelua ja oikeuslaitoksen per- uudistamista, median vapautta ja kansallisjärjestöjen toimintavapautta ja myöskin vähemmistöjen oikeuksien suhteen on tapahtunut edistystä mukaan ottaen LGBT-ihmiset, mutta ongelmikin on ollut. Haluaisin viitata kriittisen tilanteeseen, joka nyt on meillä Montenegrossa. Poliittinen kriisi sillä jyllä sisarpuolettani Montenegrossa haluaisin kiittää. Positiivo on saanut erittäin järkeviä ehdotuksia aikaiseksi sen varmistamiseksi, että kaikki puolet saata, otetaan mukaan siirtymään kauden hallitukseen ja että vaalilakeja oikaistaan niin, että oikeudenmukaiset ja reilut vaalit ovat mahdolliset maassa. Toivottavasti tässä onnistutaan, koska tämä on erittäin tärkeää, mikä aletaan varmistaa, että vaaliprosessi on sellainen, jonka suhteen kansalaiset voivat todellakin uskoa, että heidän äänensä heidän antamallaan äänellä on merkitystä. Edustaja yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Charles Tanokia erittäin hyvästä työstä. Tämän mietinnön parissa hän osoittaa suurta tuntemusta, tämän maan tuntemusta. Montenegro on mielestäni esi- esimerkillinen maa Länsi-Balkanin ehdokasmaiden joukossa. Se on viime vuosina ottanut edistysaskelia ja se on ehkäpä lähempänä muita EU-liittymistä, mutta edelleenkin korruptio ja julkisen hallinnon toiminta edelleenkin on osoittautunut murheen kryyniksi ja myös puoluepolitiikka on ehkä huolestuttavaa. On huolestuttavaa myös se, kuinka monet nuoret ihmiset haluavat lähteä tästä maasta. Kuitenkin tämän sanottua niin, on pidettävä erittäin myönteisenä NATOon liittymistä. Toivon kuitenkin, että tämä kaikki ei johda jakautumiseen naapurimaiden maiden kanssa. Tarvitsemme kohesiota, yhdenmukaisuutta niin, että että äh, saamme aikaan vahvan Montenegron, joka voi tulla mukaan eurooppalaisen perheeseemme. Mr. Schaffhauser. Edustaja Schaffhauser, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Votre politique de... Teidän laajentumispolitiikkanne suuntautuu jatkuvasti siihen, että lännestä meidän itään. Aina kun on ongelmia, aina ryhdytään eteenpäin, niin ongelmia ratkaistaan. Esimerkiksi maahanmuutto, ja järjestäytynyt rikollisuus, ihmissalakuljettajat. Montenegro on tämän kaiken keskiössä. Länsimaiden harjoittama politiikka on jatkoa tästä Anschluss-liittämispolitiikkaa ilman, että kansalta kysytään. Ollaan NATO-myönteisiä, ollaan Yhdysvaltain myönteisiä ja toimitaan Euroopan kansallisia vastaan ja Euroopan kansoja vastaan raja-aidat, kiistat, vastakansettelut, Juuri tätä on Eurooppa kansanäänestykset Tanskassa tai Alankomaissa ei ole mitään merkitystä. Alankomainen kansanäänestys Ukrainasta, Unkarin tuleva kansanäänestys, Iso-Britannian tuleva kansanäänestys ja tulevaisuudessa Ranskan kansanäänestys. Despoottien Turkki halutaan ottaa mukaan ja sitten kosovalaiset ja sitten montenegrolaiset roistot. Historiallisesti demokraattisesti he ovat vastuussa asioista. Rikolliset järjestöt, järjestäytyneet rikolliset halutaan mukaan, mukaan luettuna Turkki. Eurooppa on nyt raunioina pikkuhiljaa. Te olette pettäneet Euroopan. Tämä on kaikkein pahin petos, minkä te voitte tehdä. Next speaker, Madam Suica. One minute. Edustaja Suica, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Montenegrosta voin sanoa, että edistystä on saatu aikaan lähentymisen alalla ja edistys Montenegrossa on toteutunut muun muassa ulkopolitiikan, puolustuspolitiikan alalla, jotka on harmonisoitu EU-lainsäädäntöön, mutta hyvin paljon lisää toimia tarvitaan vaikka Monto, Montenegro onkin jo aloittanut äh, neuvottelut 22, luvusta, niin paljon vielä tarvitaan. Jotkut tarkistukseni on hyväksytty, mutta toteaisin kuitenkin vielä, että kun puhutaan äh, hyvistä naapuruussuhteista, niin Bosnia-Herzegovinan suuntaan on saatu aikaan edistystä, mutta ei Kroatian suuntaan, kun ajatellaan Prevlakan niemimaa kysymystä. Lisäksi on ö, vielä tiettyjä kysymyksiä se Jugoslavian suhteen. Muun muassa tulisi maksaa korvauksia uhreille, jotka joutuivat leireille Montenegrossa, samoin Pokakosutskan alue, <clears throat> joka on hyvin erityislaatuinen. Pidän tätä oikein hyvänä tekstinä, mutta halusin korostaa näitä erityiskysymyksiä vielä. Kiitos. President. Puhemies. Niin. Charles Tanokin mietintö on erittäin kattava ja hyvä asiakirja. On selvää, että Montenegro on edistynyt paljon viime vuosina, mutta ongelmia edelleen on. Esimerkiksi korruption taso on ongelma. Meillä on tiettyjä lukuja, jotka on jo avattu, kuten 22 ja 23 luvut. Haluaisin onnitella Montenegroa siitä, että se hiljan päätti liittyä NATOon. Kroatialaisena olen tyytyväinen siihen, että rajallamme on nyt uusi Naton jäsenvaltio. 25 vuotta sitten olimme sodassa ja mm, meidän maahamme hyökättiin, mutta nyt me olemme liittolaisia. On kuitenkin vielä ongelmia, kuten sotakorvauksien maat, myös monietnisyyttä tulisi suojella Ähm, ongelma-alueilla. Montenegro tulee nyt astumaan sellaisen aikaan, jona sen täytyy sopeutua eurooppalaisiin standardeihin ja normeihin. Siksi me tarvitsemme avointa keskustelua myös suuren yleisön kanssa näiden uudistusten kustannuksista. Tässä maassahan ongelma on vielä puoluepoliittinen ongelma. One minute. Gora proživljava veliku političku krizu. Kiitos. Montenegrossa on meneillään valtaisa poliittinen kriisi. On liian optimistista tässä vaiheessa odottaa uudistuksia maassa. Minua huolestuttaa kuitenkin eniten se seikka, että Montenegro ei tee riittävästi työtä parantaakseen suhteita naapurimaihin. Raja kiista Kroatian kanssa on kaikkea muuta kuin ratkaistu. Tästä huolimatta siellä on ryhdytty Adrian merellä etsimään öljyä ja kaasua. Tässä toimitaan vastoin pöytäkirjaa, joka liittyy vuoden 2002 sopimukseen. Vuonna 2011 Kroatia lähetti protestikirjan Montenegrolle, koska Montenegro oli mahdollistanut hi- öljyn ja kaasun hyödyntämisen tuolla alueella vastoin säännöksiä se ei myöskään kunnioita vuoden 2002 pöytäkirjaa ja aluevesioikeuksia. Montenegro on lupa etsiä vain omilta aluevesiltään hiiltä ja kaasua, hiiltä ja öljyä ja kaasua. Kiitos puhemies. Komission jäsen Hahn, ministeri, kollegat. Montenegro on menestystarina, mitä tulee talouden vakauteen. Maan edistyminen on erittäin hyvä asia koko alueelle. 22 neuvotteluluku on avattu muun muassa sitten vielä 23 ja 24 oikeus- ja sisäasiat. Ja kaksi neuvottelulukua on jopa jo suljettu väliaikaisesti, joten maa kyllä ansaitsee ihailumme. Sen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on jo EU-politiikan kanssa samassa linjassa. On täysin loogista, että maa liittyy myös NATOon. Kuitenkin äh, hallituksen tulisi vahvistaa kansallisen parlamentin roolia ja torjua korruptiota. Samoin sen tulisi suojella vähemmistöjä ja taata heidän osallistumisensa maan poliittiseen elämään. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Äh, on erittäin tärkeää, että äh, NATO ja NATO-maat haluavat ähm, suojella Venäjää ja ydinsotaa vastaan. Minä olen aina ähm, ollut nimenomaan sitä mieltä, että NATO on se taho, joka takaa rauhan mantereella, ei EU. No, kyllä minun täytyy myös kritisoida silloin, kun se on mielestäni tarpeen. Minä, minä, minulla on tiettyjä epäilyksiä tämän liittymisen suhteen. Eurooppa on tällä hetkellä keskellä kaikkein turvaton, turvattominta aikaansa sitten Glasnostin. Emme me jos me ajattelemme, mitä realistisesti Montenegro voi tuoda, vaikkapa sotilaallisesti, hmm. Naton suuri etu on nimenomaan se, että se on sotilasliitto eikä poliittinen unioni, mutta tässä tapauksessa, rouva puhemies, tällainen poliittinen poseeraaminen on ehkä mennyt sotilaisen järjen yli. Edustaja Ferran, yksi minuutti. Arvon että meidän täytyy osoittaa kunnioitusta Montenegroa kohtaan 2012. Se joutui kiistoihin ottomaanien imperiumin kanssa ja nyt se on liittymässä meidän mantereihin, Eurooppaan. Serbi kansalaiset on asetettu eriarvoiseen asemaan alkuun. Tämä on hieman epäilyttävää, tämä pseudo valtion tunnustaminen, joka muuten on sen ulkopolitiikka ja suostumuskohtelu, kun on kyse Venäjästä, ovat esimerkkejä. Ja kaikkein kiistanaisinta on tämä konisto, jolla ihmisiä halutaan saada NATO-kannatuksen puolelle. Tämä on suorastaan ää, nurinkurista toimintaa, jonka me tuomitsemme. one minute. Edustaja McAllister, yksi minuutti Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensin haluan kiittää esittelijäämme Charles Tannockia. Hänen päätöslauselmansa kuvailee Montenegron tietä kohti Eurooppaa erittäin realistisella tavalla. Tässä jo olemme kuulleet, että Euroopan unionin lainsäädäntö tyttöä on lähennetty 22 lukua 35 on nyt neuvottelujen kohteena, kaksi on jo suljettukin. Toivoisin, että Montenegron jäsenyysneuvottelut saadaan kunnolla käyntiin. Ja mitä tulee Serbiaan, niin kymmenen vuotta Montenegron itsenäisyysjulistuksen jälkeen mailla on hyvät suhteet, yhteistyö, pöytäkirja, EU, yhteistyöstä viime kesänä allekirjoitettiin ja Serbian ja Montenegron korkean tason yhteistyö on vakauttanut aluetta maiden yhteistyö on oikein hyvä esimerkki siitä, miten alueellisia kysymyksiä Länsi-Balkanilla tulisi ratkoa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Bettini, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Niin tämä mietintä Montenegrosta näyttää minusta hyvältä. Strategia vie kohti Euroopan unionia, mutta edelleenkin meillä on arkaluontoisia kysymyksiä, kysymyksiä ne liittyvät Montenegron NATO-jäsenyyteen. Meidän ryhmämme olemme keskustelleet tästä asiasta. EU on kuitenkin aivan erilainen järjestö kuin NATO. Euroopan unionin poliittinen järjestö, NATO on sotilasjärjestö. Emme me voi ähm, puhua Euroopasta ja tarkoittaa samanaikaisesti NATOa. Kun ajatellaan äh, Venäjästä, äh, Venäjä on jo ollut huolissaan siitä, että EU suuntautuu sen rajavaltioita kohti. Äh, meidän täytyy kuitenkin ennen kaikkea lisätä ymmärrystä ja tietoa. Kansainvälisissä raporteissa on jo ymmärretty se, että Venäjä on erittäin tärkeä kumppani, kun haluamme ISIS vastaan taistella, mutta ja, ja meidän täytyy olla tässä kielikeskellä suuta. One minute. Edustaja Kukan yksi minuutti. Madam Chair, ladies and gentlemen. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Herra Tänokin ansiosta meillä on tässä nyt oikein hyvä mietintö. Olen tyytyväinen siihen, että se keskittyy painopistealueisiin, kuten valtiokorruption torjunta, mutta myös kriittisiin kysymyksiin, kuten tiedotusvälineiden vapaus maassa. Montenegro on edistynyt liittymisprosessissa ja ansaitsee tukemme. Mielestäni on tärkeää sulkea neuvottelulukuja neuvotteluista, jotka on jo saatu päätökseen ja näin antaa maalle arvostusta edistyksestä. Maa on hyvin tärkeä myös alueellisesti. Se on hyvin rakentava kumppani naapureilleen ja se toimii täysin EUn ulkopolitiikan mukaisesti. Niin kuin monet alueen maat, myös Montenegro on kohdannut sisäisiä kiistoja hallituksen ja opposition välillä. On tärkeää muistuttaa poliitikkoja siitä, että nämä taistelut täytyy käydä parlamentti salissa eikä kaduilla. Kiitos. Minut. Edustaja Gentile, yksi minuutti. Prendo atto non le. Niin, kun me puhumme Montenegron vakaussopimuksesta, niin on tärkeää, että takaamme ähm, sen, että seuraavat vaalit ovat vapaat ja avoimet. Ja siksi on tunnustettava myös työntekijöiden oikeudet ja niiden suojeleminen. Vain sillä tavalla voidaan turvata työntekijöiden suojelu ja sosiaaliturva. Minä olen myös huolissani vähemmistöjen suojelusta, olipa kyse sitten poliittisista, etnisistä tai LGTB-ihmisistä. Vähemmistöjä täytyy suojella ja myös naisten osallistuminen niin työelämään kuin politiikkaankin on turvattava. Thank you. speaker, Mr. Plankovic. Edustaja Plenkovic, viime arvoisa minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella edustaja tannockia tämän mietinnön laadinnasta. On selvää, että Montenegro on päässyt kaikkein pisimmälle kaikista Länsi-Balkanin maista. 22 neuvottelukappaletta on saatu avattua ja osa niistä on jopa neuvoteltu loppuun. Uudistuksia on saatu aikaan luvut 22 ja kaksikymmentäkolme 23 ja 24 eli oikeusvaltion periaate ja korruption vastainen taistelu ovat kappaleita, jotka ollaan avaamassa. Uskon, että puolueiden välinen konsensus Eurooppa myönteisyyden puolesta on tärkeää Montenegron vakauden kannalta. Haluaisin niin ikään onnitella Montenegroa siitä kutsusta, jonka se sai Natolta. Tämä on myöskin vakauttava tekijä maan kannalta. Odotamme, että Montenegro kunnioittaa vähemmistön oikeuksia, erityisesti kroatialaiset vähemmistön oikeuksia. Sotarikolliset entisen Jugoslavian ajoilta pitää myöskin saada syytteeseen. Edustaja Gill, yksi minuutti. Kiitos puhemies, ministeri, ja sen Montenegro on avainesimerkki siitä, miten Euroopan unioni voi tukea kolmansien maiden myönteisiä uudistuksia. Näin saadaan aikaan vakautta, vaurautta ja ihmisoikeuksia EUn naapurustoon, ja tämä hyödyttää tietenkin meitä kaikkia tavallaan yksi jäsenvaltio ei näin äh, tätä saisi aikaan, mutta EU kaiken kaikkiaan. Nyt Länsi-Balkanin maahanmuutto siirtolaisreitillä. Maa on kauttakulkumaa, muuten myös aseiden salakuljetuksessa on kauttakulkumaa. Ja laiton kauppa aseiden salakuljetus, toimintasuunnitelma hyväksyttiin Pariisin terroristihyökkäysten jälkeen ja maan tulee myös sitä kunnioittaa. Samoin sitten liikenne- ja energia-alan neuvottelu luvut ovat äärimmäisen tärkeitä. Maan täytyy saada aikaan entistä enemmän uudistuksia oikeusvaltion, oikeuslaitoksen korruption torjunnan alalla ja maan on toimitettava vapaat reilut vaalit ja täytäntöön pantava uusi vaalilaki, samoin kuin sen on huolehdittava siitä, että media on riippumatonta. Kiitos. Peterle, one minute. Kiitos sitten edustaja Peterille, yksi minuutti. Kiitoksia. Onnittelen kollega Tanokia hänen hyvästä mietinnöstään. Haluan onnitella myös Montenegroa menestyksekkäistä neuvottelutuloksista useidenkin lukujen osalta viime vuonna. Uskon, että kun avaamme uusia lukuja, niin se varmasti on omiaan parantamaan uudistusinnokkuutta. Erityisesti oikeusvaltion periaat, oikeusvaltio-uudistukset ovat tärkeitä. On myös tärkeää, että Montenegro ei jää sisäisen kahtia ja on ikeeseen ja hidasta tahtia sen vuoksi. On tärkeää, että eurooppalainen näkymä on uskottavampi. Edustaja Kristia. Onnittelut edustaja Tanokille hänen mietintönsä sisällöstä. Kuunneltuani keskustelua ja luettuani mietinnön on täysin selvää, missä tilanteessa Montenegro tänä päivänä on tiellä kohti Eurooppaan. Uskon, että me kaikki samaa mieltä siitä, että lisäpoistoa tarvitaan monellakin alueella. Viittaan tässä tehokkaaseen, avoimeen ja hyvin toimivaan julkishallintoon, riippumattomaan ja tehokkaaseen oikeuslaitoksen uskottavaan ja rohkean taisteluun järjestäntörikollisuutta ja korvata vastaan. Montenegro, Montenegrona Jäsenyysneuvottelut ovat edenneet jo pitkälle. 22 neuvottelun lukon avattu. Kaksi on väliaikaisesti saatu suljettua. Sanomattakin on selvää, että Montenegro johtaa tässä laitosprosessissa suhteessa naapurimaihinsa. Se on onnistunut osoittamaan, että liittymisprosessi on edelleenkin uskottava asia. Se osoittaa, että EUn laajentuminen edelleenkin voi tuoda mukanaan tuloksia. Kiitoksia. Kiitos. Nyt sitten me siirrymme menetelmän puhelista. Edustaja Pospisil ensimmäisenä. Mr. Pospisil. Edustaja Pospisil. Kiitos puhemies. Minäkin haluan onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Oikeus ja korruption torjunta ovat kiinnostaneet minua hyvin pitkään. Maalla on tässä vielä paljon tehtävää. Samoin tuomarien eettinen koodeksi on yksi kaikkein tärkeimmistä ennakkoehdoista. Se ei saa kuitenkaan jäädä mm, mm, pelkäksi paperiksi, vaan sen on toteuduttava käytännössä. Ja kysyisinkin komissiolta, että voisitteko te nyt olla tässä Montenegron avuksi niin paljon kuin mahdollista. Me Tsekin tasavallassa pidämme erittäin tervetulleena tuomarien vierailuja, kun he auttoivat meitä aikoinaan ja muuttamaan omaa järjestelmäämme. Joten auttakaamme mekin nyt vuorostamme Montenegroa. Älkäämme eh, jättäkö apuamme vain sanatasolle, vaan pyrkikäämme vahvistamaan heidän eh, oikeusvaltioperiaatettaan. Kiitos paljon. Zahvaljujem predsjedavajuća. Slažem se potpuno s povjerenikom da Kiitoksia paljon. Minä olen tismalleen samaa mieltä komission jäsenen kanssa siitä, että liittymisprosessi on paljon muutakin kuin pelkästään neuvotteluprosessi. Siihen kuuluvat neuvottelut yhteiskunnan sisällä eri kumppaneiden kanssa ja avoin markkinatalous ja myöskin yhteiset eurooppalaiset säännökset. Nyt on paljon painotettu sitä, kuinka liiketoimintaympäristöstä täytyy tehdä hyvää, kuinka oikeuslaitos pitää uudistaa ja nopeasti saadaan aikaan kunnollinen julkisalinto. 23-24 neuvottelukappaleet ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne osoittavat kuitenkin, että edistystä näillä alueilla ei saatu aikaa, aikaan. Montenegron täytyy olla valmis pistämään täytäntöön kunnollinen avoimuus myöskin julkisen rahoituksen osalta. Teknistä tukea tarvitaan maassa, jotta Montenegro voi tarttua niin haasteisiin, jotka sillä on vielä edessään. Haluaisin myöskin painottaa sitä, kuinka tärkeää on ratkaista, ratkaista avoimet kysymykset naapurimaiden kanssa, mukaan ottuna Kroatia, rajakysymykset ja myöskin sota, korvaukset, korvaukset erittäin tärkeässä asemassa tässä suhteessa. Kiitoksia puhemies. Niin, tämän mietinnön perusteella voin tyytyväisenä todeta, että Montenegro on nyt astunut unionin liittymisen tielle, vaikka sen kehityksessä onkin ollut kompastuskiviä. Kuitenkin tämä liittymisprosessi on arvokas prosessi. Meidän tulisi ehkäpä vielä keskustella siitä, kuinka myös naapurimaat voisivat demokratisoitua ja dynamisoida näitä uudistusprosesseja. Minä uskon, että liittyminen on painopiste. Mr. Jakovčić. Edustaja Jakovčić seuraavana. Gospođo predsjedavajuća, Crna Gora je odličan primjer po kojem se vidi kada krenu pregovori. Kiitos puhemies. Kun katsotaan neuvottelujen käynnistä, kehittämistä, niin maa voi demokratisoitua nopeastikin. Saadaan aikaan monia muutoksia ja maat äh, alkavat äh, sopeutua EU-standardeihin. Ja tämä on sitten erittäin hyvä esimerkki myös Montenegron naapureille. Mä ajattelen tässä nyt muun muassa Albaniaa, joka voisi äh, sekin sitten aloittaa neuvottelut samoin Bosnia-Herzegovina ja tietenkin Makedoniasta puhuttiin tässä jo aiemmin. Minä olen Montenegron ystävä ja usein käyn Montenegrossa ja haluaisin pyytää avointa keskustelua hallituspuolueen ja oppositiopuolueiden välillä ja myös parlamentin ulkopuolella olevan opposition välillä. Haluan maahan vapaat vaalit, joiden jälkeen Montenegro voisi Eh, lähentyä eu entisestään. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Fyrmin tapauksessa me vain kurtistelimme kulmiamme, kun tuo maan eh, jäsenyys haluttiin estää. Montenegron tapauksessa meidän täytyy antaa tunnustusta sille eristykselle, jota se on saanut aikaan. Montenegro on kärkipäässä siirtymässä kohti Eurooppaa. täytyy suunnitella. Kollegani edustaja Pospisil puhui oikeus- ja sisäasioista. Minä haluaisin puolestani mainita julkisen hallinnon epäpolitisoitumisen, sen, että virkamiesten ei pitäisi kuulua poliittiseen vaikutusvallan piiriin. Tässä suhteessakin Montenegron täytyy saada edistystä aikaan. Ja lopuksi, huolimatta poliittisista ongelmista, jotka riepavat maata, meidän täytyy kuitenkin auttaa Montenegroa kohti Eurooppaa. Edustaja Soltes. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Minä haluaisin tähdentää sitä, että Montenegro on valtio, joka on todella esimerkki hyvästä edistyksestä ja ponnistuksesta muiden Balkanin maiden joukossa. Se on esimerkillinen maa ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä vahvuus ja into jatkuu. Meidän tulisi toki myös muistaa korruptio, sen torjumisen tärkeys, ja monia muitakin asioita, muun muassa oikeus- ja sisäasioiden äh, saralla tulisi parantaa, demokratisaatioprosessiakin tulisi parantaa. Maa on hieno, tunnen sen hyvin, sen luonto on ihanaa ja meppinä haluaisin vedota kaikkiin julkisiin viranomaisiin ja poliitikkoihin, jotta he eivät unohtaisi luonnon aarteita ja pitäisivät huolen siitä, ettei ympäristö tuhoutuisi. Tähän päättyi menettelemään puhujalista. Nyt komission jäsen Haan saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies, ministeri, arvoisat jäsenet. Päättäisin tämän päivän äh, esitykseni kiittämällä vielä Euroopan parlamentin jäseniä, erityisesti esittelijä Tsanakia tekemästänne työstä. Te olette auttaneet Montenegroa lähemmäksi Euroopan unionia. Päätöslauselmanne sisältää meidänkin politiikkamme päälinjat, äh, tunnustaa saavutukset, mutta asettaa vielä vaatimuksia tulevaisuudelle. EU-jäsenyys on maalle avainkysymys ja jäsenyydellä on laaja poliittinen tuki. Euroopan parlamentin tuki puolestaan on keskeisen tärkeää sen varmistamiseksi, että maa pysyy uudistusten tiellä. Toukokuussa Montenegro juhlii itsenäisyytensä kymmenettä vuosipäivää ja jäsenyysneuvottelut Euroopan unionin kanssa on käynnistetty ja nyt on maa kutsuttu NATO-jäseneksikin, joten se on saavuttanut jo hyvin paljon. Niin kuin täällä monet puhujat ovat tänään jo todenneet, maalla on kuitenkin vielä tärkeitä haasteita edessään. Muun muassa uuden vaalilain ja järjestelmän täytäntöönpano niin, että tämän vuoden aikana maassa saadaan toimitettua reilut ja vapaat paikallis- ja parlamenttivaalit. Oikeusvaltio on pohjana myös talousuudistuksille ja julkinen hallinto on saatettava ei-poliittiseksi ja riippumattomaksi. Vuosi 2016 olkoon erityisesti oikeusvaltioalalla merkittävä edistyksen vuosi maalla. Me laskemme Euroopan parlamentin tuen varaan, jotta maa pääsee tavoitteeseensa. Kiitoksia. Kiitos keskustelun päätteeksi ministeri Enish Plechard. Madam Chair, Madam President, um, as many of you know... Kiitos puhemies. Arvon jäsenet, kuten täällä monet totesivat, suhteet Euroopan unionin ja Montenegron välillä ovat nyt menossa myönteiseen suuntaan, mutta maalla on erittäin paljon vielä tehtävää oikeusvaltion periaatteen suhteen esimerkiksi. EUn perusarvot, erityisesti oikeusvaltio, perusoikeudet ja muuta ovat eri ainutlaatuisia. Me pitäisi olla niistä ylpeitä. Jatkossakin pidämme tärkeänä sitä, että Montenegrossa oikeusvaltion periaate tuottaa konkreettisia tuloksia ja se luodaan vahva pohja esimerkiksi taistelulle korruptiota vastaan ja myöskin järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Monet teistä kommentoivat niin ikään NATO-kysymystä, Montenegron suhdetta NATOn kanssa. Minä katson, että Montenegro on kumppanimaa, joka myötä vaikuttaa siihen, että voidaan edistää raunomaisia hyviä kansainvälisiä suhteita. Montenegro on myönteinen rooli, kun se auttaa alueellisessa yhteistyössä ja edistää hyviä naapurisuhteita, on ikään pistetty merkille kutsu, jonka Montenegro sai, oli erittäin merkittävä panos maan taka alueen vakaudelle. Tämä ei tarkoita, etteikö lisää edistystä tarvittaisi oikeusvaltion periaatteen kunnittamisen suhteen. Edistystä todenteella tarvitaan vieläkin. Puhemies, vielä lopuksi. Kun me etenemme liittymisprosessin kanssa, haluaisin vakuuttaa teille, että tulemme jatkossakin huolellisesti valvomaan edistystä ja erityishuomio tullaan kiinnittämään oikeusvaltion periaatteeseen ja muihin tärkeisiin seikkoihin, jotka tietystikin mainittiin myöskin tämän iltaisessa keskustelussa. Kiitoksia paljon. Minister, then, uh... Kiitoksia, arvoministeri. Keskustelu päättyy nyt.